Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Tästä on alkanut eilisen päivän pöytä, kokouksen pöytäkirja on saatu. Onko tähän kommenteiseen pöytäkirjaan vielä? Näin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten seuraava